Arvoisat kollegat, nyt sitten meillä on seuraavaksi vuorossa äänestysselitykset ja pyytäisin, että te lähdette täältä rauhallisesti, jotta voimme täällä kuulla niitä puhujia, jotka vielä puhuvat ja haluavat puhua. Kollegat, pyydän, että lähdette tästä salista nopeasti niin, että toisten puheenvuorot täällä kuullaan.